Mes chers collègues, je vous invite à gagner votre... Hyvät kollegat, pyydän teitä istutumaan. J'ouvre la séance de notre commission. Avaan budjettivaliokunnan kokouksen. Tänä iltapäivänä käytämme kokouksemme vain ja ainoastaan äänestykseen. Sen jälkeen koordinaattorit sitten kokoontuvat. Jatkamme valiokunnan kokousta huomenna kello yhdeksän. Silloin kuulemme kahdesta tutkimuksesta. Toisaalta siitä, miten jäsenvaltiot käsittelevät unionin maksuja omissa talousarvioissaan. Ja sitten toinen tutkimus, joka esitellään, käsittelee sukupuolten tasa-arvoon liittyviä unionin talousarvion määrärahoja. Sitten meillä on esillä myös EUn solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto. Ja 2016 varanhoitovuoden budjetin äänestys. Ennen kuin nyt ryhdymme äänestämään, niin ilmoittaisin, että meillä on ylimääräinen budjettivaliokunnan ja live-valiokunnan kokous. Keskustelemme siinä siirtolaiskriisin budjettivaikutuksista. Kokous jatkuu aina kello 20-30 ja tämä on heti välittömästi kolmikantaneuvottelujen jälkeen. Meillähän on sovittelua edeltävä vaihe 19. lokakuuta heti iltapäivän aluksi. Halusin myös ilmoittaa, että EFSin, strategisen investointien rahaston steering board, ohjauskomitea – Kyseessä on siis EFSin äh, johtohenkilöiden kuuleminen. Kuuleminen on ohjelmassa ennen täysistuntoäänestystä ja tämä tapahtuu huomenna kello 19 salissa Jan 6Q2. Huomenna kello 19. Tämä kokous saattaa kestää jopa kaksi ja puoli tuntia. Pyydän teitä siis varautumaan kokoukseen ja sen kestoon. Kuulemme siis kahta ehdokasta. Kuulemiset kukin kestänevät tunnin. Sen jälkeen meillä on mahdollisuus vielä palautteeseen, debriefingiin ja äänestykseen. Ja tämän äänestyksen perusteella sitten täysistunnossa Euroopan parlamentti päättää keskiviikko-iltapäivänä asiasta. On hyvin tärkeää, että voimme viipymättä ottaa asian kantaa. Kyseessä on strategisten investointien rahaston hyvä käynnistyminen ja täytäntöönpano. Näin uskon, että Kerroin teille tärkeimmät ilmoitusasiat. Voimme nyt siirtyä äänestämään. Ensinnäkin joustovälineen varojen käyttöönottaminen. Guardia Zabal Rubial iltapäivänä esittelee meille kaksi mietintöä. Haluaisin todeta, että näiden aiheiden käsittelyssä on noudatettu esimerkillistä ripeyttä. Olemme saaneet komissiolta ehdotuksen ja täysistunto sitten keskiviikkoiltapäivänä ottaa lopullisen kannan näihin aiheisiin. Ja tässä on kulunut vain kaksi viikkoa. viikkoa. Tämä on nopeusennätys. Ja haluan onnitella ja kiittää esittelijää, joka nyt saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aivan oikein, kuten totesitte, tämä nopeus olemme pyrkineet käsittelemään tätä kahta mietintöä, eli sanoa miksi olemme äänestämässä, ja miksi nyt äänestetään kaikkia tarkistuksia vastaan ja se on juuri tästä syystä, koska ajattelen sitä, että nopeus, joka liittyy tämän mietinnön hyväksymiseen, ja ajattelen tämä pakolaiskriisi, ovat hyvin paljon tärkeämpää, paljon tärkeämpää kuin mikä tahansa poliittinen ajatus, joka meillä saattaisi olla tekstissä ja joka liittyisi budjettimuutoksiin tekstissä. Olen pyrkinyt tekemään sellaisen tekstin, joka voisi vastata ylipäätään yleisesti parlamentin kantaa ilman, että se olisi liikaa yksityiskohtia, jotka voisivat aiheuttaa keskustelua ryhmien sisällä niin, että että voisimme siis, kuten todettu, hyväksyä tämän ilman muutoksia. Ja että voitaisiin saada tätä kautta valmiiksi täysistuntoon keskiviikkoon mennessä. Kai meillä on kahden viikon kuluttua myös täysistunto, mutta joka tapauksessa on riittävästi kiireellisyyttä, jotta voitaisiin toimia näin ja sitten ilman muutoksia näistä kahdesta mietinnöstä. Toivon, että pyydät ymmärtävät sen, että Tämä on siis kysymys siitä asiasta, että todellakin toimittava nopeasti tässä yhteydessä. Ja tämä on ensimmäinen kohta esityslistalla tänään, jotta se voidaan välittömästi saada myöskin keskiviikon täys- täysistunnon esityslistalle. Merci. Kiitos. Uskon, että kaikki ymmärtävät, miten kiireellinen asia on. 3-5 000 laitonta, laitonta rajanylitystä joka päivä tapahtuu unionissa, joten on todellakin kiireellistä, että saamme järjestelmän käyttöön. Laittomat rajan ylitykset mm, ovat todella tässä meillä isona kysymyksenä. Ensin, ennen kuin ryhdymme äänestämään, haluaisin pyytää teitä käyttämään kortteja äänestyslaitteessa. Herra Tarant. Excuse me, Mr. President. Anteeksi. Minä kannustan, kannatan tätä eh, parlamentin yhtä toimipaikkaa, joten jätin äänestyskorttini Strasburgiin. Ehdotan, että Tarandilla olisi kaksi äänestyskorttia. Yhden hän voi jättää Strasbourgin toimistoonsa ja toinen voisi olla täällä Brysselin toimistossa. Emme halua vaarantaa Euroopan parlamentin budjettia. No, seurailin teidän äänestystänne tarkalla silmällä. Koeäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Vielä puuttuu. Ah, minä en ole äänestänyt. Très bien. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20 puolesta, kolme vastaan, kuusi tyhjää ja Tarand. Ei tiedä, miten hän äänesti. No hyvä. No niin, ensimmäinen tarkistus. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus seitsemän, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kahdeksan, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus yksi, Ja tämä kohdasta A. Puolesta Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja näin koko teksti nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 24 puolesta. Yksi vasta ääni, ei tyhjiä. Sitten toinen Kardia Sabalin mietintö. Siinä otetaan huomioon juuri saatu äänestystulos. Äh, täydentävä lisätalousarvio numero 7 ja määrärahat, joten avulla voimme päätöslauselman sitten panna täytäntöön. Nyt äänestämme. Tarkistus neljä puolesta vastaan On peut le voter, on peut... Kyllä me, me voimme äänestää näistä kokonaisuutena, blokkina, jos niin toivotte. No. Ei. Tässä on eri tekijöitä, eri laatioita tarkistuksella. Tarkistus 4 siis hylättiin. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1. Kohtaan F, A puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2. Johdantason kappaleeseen G puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 3. G, A uusi puolesta nyt vastaan tyhjää hylätty. Ja näin koko teksti. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 23, 1. Ei tyhjiä. Alors nous avons à prévoir maintenant un... Nyt esityslistalla on siirtopyyntöjä, siirtoja. Karja Sabal, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Pas de commentaire particulier. Ah, ei kommentteja tässä vaiheessa. No jos nyt ei ole tähän väliin kommentoitavaa, qu'une série de transferts Ohjelmassa on siirto... Ei ole mitään kummempaa lisättävää. Kuuluisa tämä yleinen siirto, joka tehdään budjettivuoden lopussa 32. Tämä liittyy maksumäärärahoihin ja pakko pakolaisiin ja tähän humanitaariseen kriisiin. Tässä tapauksessa siis vapautetaan hätäapua varauksesta, jotta voidaan harjoittaa hätäapua 175 miljoonaa, joten voidaan näistä puolesta. Je pense que nous pouvons nous prononcer par un Voimme varmasti ottaa yhdellä äänestyksellä tähän kantaa. Kyseessä siis siirtopyyntö numero 29 ja 32. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Siirrot on hyväksytty äänin 24 puolesta, yksi vastaääni ja kaksi tyhjää. Sitten mut osat, edustaja Holmajer. Kyseessä ovat varsin pienet muutokset. Onko teillä kommentoitava edustaja Holmajer? Olkaa hyvä. Tällä kertaa meille on nämä kaikki päätökset toimielinten välisesti lähetetty. Eli artikla 25. Meidän ei tarvitse siis virallisesti päättää tästä, sillä nämä ovat kynnysrajan alapuolella. Ensinnäkin unionin tuomioistuin on tehnyt neljä pyyntöä. Ja yksi siirto, siinä on kyse siitä, että henkilökunnan lapset, jotka käyvät Eurooppa-koulua, että heidät otettaisiin tässä huomioon, sillä komissio on näitä kuluja korottanut ja luku 102 on, on siis, siinä on kyse määrärahoista sellaisille virkamiehille, varojen, varojen virkamiehille, jotka ovat lähteneet virastaan. Nyt näistä virasta lähteneitä henkilöitä on vähemmän, joten määrärahoja on vähemmän. Summa on 142 000. Ja sitten pyyntö kolme. Siinä on kyse siitä, että, että korvattaisiin laitteistot dokumentaatio-workshopissa. Ja tässä on siis kyse yleisistä julkaisuista. Yleiset julkaisut, niiden tuotantokulut ovat olleet alhaisemmat 350 000. Ja sitten siirtopyyntö neljä Siinä on kyse 746 000 eurosta. Siinä on kyse siivous- ja ylläpitokuluista, rakennusten ylläpidosta siis. Tavoitteena on, että että parannetaan IT-välineitä ja korvataan vanhat laitteet – Eli tässä on kyse siitä, että investoidaan IT-laitteistoihin. Tähän tarvitaan 46, 746 000. Ja sitten on vielä toinen pyyntö, joka koskee myös lukua 102. Ja siinä on kyse myös henkilökunnan määrärahoista. Siin, tässä kohtaa on tarvittu myös vähemmän. Kyse kieliosastosta. Työtaakka on ollut siellä vähäisempi. siis anteeksi, työtaakka on siellä kasvanut, joten siellä tarvitaan enemmän lingvistijuristeja, eli koska käännöksiä on tullut enemmän, on pitänyt ulkoistaa käännöksiä myös freelancer-kääntäjille. Nämä ovat siis nämä neljä siirtopyyntöä Euroopan unionin tuomioistuimesta. Voimmeko ehkä äänestää näistä, hyvä puheenjohtaja, yhdessä näistä neljästä? Uskon, että voimme katsoa implisiittisesti ne hyväksytyiksi. Sur la base de l'article 25 du Artiklan 25 mukaisesti. Sitten seuraavaksi alueiden komitea. Silviin on kyse artiklasta 25 sen mukaisesta menettelystä. Nimittäin varoja on tarvittu vähemmän. Alueiden komitean jäsenten on poliittisille toimille, mutta varoja tarvitaan sitten taas enemmän, jotta voidaan ottaa käyttöön automaattinen käännösjärjestelmä, jotta voidaan tämä käännöstoiminta siis taata. Tällainen on meilläkin parlamentissa otettu käyttöön tämmöinen järjestelmä. Eli pyydetään siis, että voidaan kääntää suoraan sisältöä eri lähteistä ja integroid, käyttää integroitua välinettä, in-house käännösvälinettä Siriusta. Tämä on siis myös raja-arvon alapuolella tämä määrä. Ja sitten vielä meillä on lisäksi tilintarkastustuomioistuin tästä 1201 kohdasta. Siitä haluttaisiin lisää käännöspalveluiden takaamiseen. Tässä on perusteluna, kuten tuomioistuimestakin, että henkilöstöä on vähennetty, joten käännöksiä pitää ulkoista enemmän. Tähän tarvitaan 75 000 euroa. Toiseksi pyydetään työpaikkaravintoloiden ja kanttiinien kunnostamista. Ja lisäksi 40 000 tarvitaan myös huonekalujen korvaamiseen – sillä siellä tarvitaan ergonomisia työpisteitä niille henkilöille, jotka lääkärit ovat antaneet määräyksen, siis he tarvitsevat terveydellisistä syistä tällaisia ergonomisia työpisteitä. Ja sitten lisäksi 65 000 uusien teknisten laitteiden hankkimiseen. Nämä ovat laitteita, jotta voitaisiin parantaa tilitarkastustuomioistuimen päätösten avoimuutta. Yhteensä näistä tulee näistä pyynnöistä siis 220 000 euroa ja tämä otetaan pois siis kohdasta Basic Salaries peruspalkka. Tässä on kaikki, kiitos. Kiitos esittelijä. Viisi siirtoa siis tuomioistuimesta, yksi alueiden komiteasta, ja yksi tilintarkastus tuomioistuimesta. Meidän ei tarvitse äänestää, jollei joku sitä erityisesti toivo. Työjärjestyksen sääntö 25 mahdollistaa sen, että jos äänestystä ei vaadita, niin suostumme tähän implisiittisesti. Vaatiiko joku äänestämistä? Ei näyttäisi vaativan. Katsomme, että siirrot, joita meille ehdotetaan, saavat hyväksynnän yksimielisesti budjettivaliokunnassa. Äh, kiinteistöpolitiikassa meillä ei ole pyyntöjä, eli näin saamme esityslistan käydyksi loppuun. Sitten muut asiat. Haluaako joku puheenvuoron? Ei. Keskeytämme kokouksen huomiseen aamuun kello yhdeksään saakka. Pyydän koordinaattoreita jäämään paikalle. Aloitamme työn viiden minuutin kuluttua.